Colleagues, I think we can start. Hyvät kollegat, varmaankin voimme aloittaa. We start with the adoption of the agenda. Aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Olkaa hyvä. I, I've got a point of order. I'm seeking an ex- Työjärjestyspuheenvuoro. Kysyn sitä, miksi vuosittainen verotuskertomuskohta on lykätty. Uh, it has been postponed because... Niin sitä on lykätty koska kuten tiedätte, meillä on täällä keskustelu komission jäsen Moskovitsin kanssa. Se piti olla oikeastaan jo viime viikolla, kuten tiedätte. Meidän piti sitä lykkäyttää, koska Juncker lykkäsi näitä ilmoituksia, joista Moskovitsin piti meille kertoa, joten meidän piti löytää uusi ajankohta Moskovitsin kanssa keskustelua varten. Alun perin se piti olla tänään illalla. Mutta monet jäsenet sanoivat, että se ei ole sopiva ajankohta pitää tällainen iltakokous, joten meidän piti ottaa tämä normaaliin valiokunnan aikatauluun. As, as a possibility, the only possibility. Joten ainoa mahdollisuus on järjestää se huomenna, mutta se taas edellyttää, että lykkäämme 15. joulukuuta seuraavan kokoukseen keskustelun, joka koskee verotusta, ja tässä on esittelijän hyväksyntä. Eli viikon lykkäys tähän verotusasiaan. Ja sihteeristön mukaan tämä ei mitenkään kuitenkaan mietinnön hyväksymiseen aikatauluun vaikuta. Can I just raise a point because I'm actually, I mean the reason I raise, Minulla olisi vain kysymys, kun minä halusin vain olla varma, että valiokuntamme saa mahdollisuuden puhua Lux Leaks-kysymyksestä, koska se totta kai huolettaa ihmisiä niitä myös, jotka ovat äänestäneet minua, joten toivon, että meillä on mahdollisuus keskustella mahdollisimman pian tästä täällä valiokunnassa. 15. joulukuuta on ajoitettu tämä keskustelu koskien verotusta. Puheenjohtaja kokouksen pitäisi tehdä päätös. koskien parlamentin yleisempää vastausta tähän verotusasiaan. Muutamat ryhmät pyytävät tutkimusvalikunta toisen. Joka tapauksessa puheenjohtajakokous käsittääkseni tämän viikon lopulla kokoontuu tai jopa aikaisemmin tekee päätöksen kirjaisessa menettelyssä, mutta tässä on kaksi eri asiaa. Tässä on kyseessä vuotuinen verotusta käsittelevä kertomus. Ja sitten puheenjohtajakokous tekee päätöksen siitä, niin tehän tiedätte sitten, että e- Ekonilla on yksi suuntaus, mutta eh, puheenjohtaja kokous teki lopullisen päätöksen. Herra Langen. Sudin. Minulla olisi huomio. Ich habe eine Anmerkung. Minulla olisi huomio aikatauluehdotuksiin herra Moskovitsin kanssa ensimmäinen maanantai-iltana kello 21-22.30 on ihan yhtä epäsopiva kuin tänään illalla – Meillä on riittävästi aikaa ollut tavallisissa kokouksissa, jotka joskus loppuvat etuajassa, ja siksi pyytäisin puheenjohtajaa ja työntekijöitä huolehtimaan siitä, että ei uudestaan orientoiduta ainoastaan komission jäsenten työaikataulujen mukaan, vaan tehdään työtä meidän normityöaikoina. Kiitos. Took note of, uh, the position of, uh... Selvä, panemme Äh, panimme merkille no, äh, ryhmien kannat ja aikataulutimme tämän huomisaamuksi. Eli emme siis pidä kokousta tänä iltana, vaan huomisaamuna, niin kuin esityslistassa lukee. agenda adopted. No niin, esityslista on siis hyväksytty. Kiitoksia. Nyt minulla on muutamia ilmoitusasioita. Ensimmäinen koskee yhteistä työllisyys- ja ekonvalikuntien kokoustaa tiistaina kello kahdeksan. Kokous pidetään siis yhdessä työllisyysvaliokunnan ja komission jäsen Dombrovskisin, Moskovitsin ja Tässenin kanssa aiheena vuotuinen kasvuselvitys ja varoitusmekanismi sekä talousvuoropuhelu ja keskustelu, jotta työllisyysvaliokunnalle tämä sopisi hyvin, niin niin vahvistamme tämän koko salin tämän päivän loppuun mennessä. Eh, Toinen ilmoitus, julkinen kuuluminen koskien yhteisten valvontamekanismeja ekonin koordinaattorit päättivät 25. marraskuuta, että pitäisi järjestää kolme kuulista vuonna, kuulemista vuonna 2015. Niin, että mukana olisi ssm valvontaneuvoston jäsenet, kuuleminen SSMn vuotuista kertomusta varten ja sitten kaksi tavanomaista julkista kuulemista, niin kuin SSM-asetuksessa on säädetty sekä toimielinten välisessä sopimuksessa Euroopan parlamentin ja EKPn välillä. Julkinen kuuleminen koskien SSMn vuosikertomusta on aikataulutettu 31.3.2015. Ensimmäinen tavanomainen kuuleminen, sen päivämäärä pitää vielä vahvistaa. Toinen julkinen kuuleminen on tarkoitus pitää 18. lokakuuta 2015. Sitten äh, trilogeista päivityksiä. Ensimmäinen on hyvä uutinen. 26. marraskuuta Ekon neuvottelutiimi ja Italian puheenjohtaja valtion neuvostossa pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen koskien asetusta, jonka mukaan perustetaan eurooppalaiset pitkäaikaiset rahastot, LTF, poliittiseen sopimukseen päästiin äh, komission jäsen Jonathan Hillin kanssa. Haluaisin onnitella koko neuvottelutiimiä, erityisesti esittelijää herra Lama Suuria. Kuten tiedätte, nämä, tämä rahasto on hyvin merkittävä uusi väline pitkäaikaisia investointeja varten. Haluaisin myös todeta, että parlamentin tarkistuksen ansiosta sen avulla voidaan vaikuttaa vuoden 2015 300 miljardin investointisuunnitelmaan, jota Junkar on ehdottanut, koska kompromississa viitataan tapaan priorisoida näitä rahastoja komission investointisuunnitelmassa. Uuden säännöksen myötä myös sijoittajat voivat osallistua 10 000 euroa vähimmäiseen sijoitus kokonaisen salkkun koto määritelty ja sitten tässä tarvitaan, tarjotaan erilaisia välineitä, jotka koskevat lunastusta ja muita sijoittajavälineitä. välineitä edelleen aivan kuten yleensäkin Ekon valiokuntaa kuullaan, kunhan teksti on teknisesti valmis. Neljäs trilogi rahapesu vastaista toiminnasta pidettiin Strasbourgissa 25. päivä marraskuuta trilogissa. Toimimme yhdessä Libe-valiokunnan kanssa artikla 55 säännön mukaisesti. Vielä keskustelemme tärkeistä aiheista, jotka koskevat omistajuutta, tietosuojaa, riskiarviointia ja monia muita asioita. Seuraava trilogi järjestetään tiistaina 16. joulukuuta iltapäivällä. Ekonin neuvottelutiimissä teemme työtä sen eteen, että trilogissa päästäisiin myönteisellä tavalla eteenpäin. Tässäpä ilmoitukseni. Nyt voimme mennä esityslistan kohtaan kolme. Se on Euroopan tilastohallinnoinnin neuvontavan lautakunnan puheenjohtajan valintaan liittyvä julkinen kuuleminen. Meillä on täällä virkaan esitetty Martti Hetemäki kuultavana. Toivotan hänet tervetulleeksi. Hän on tällä hetkellä pysyvä valtiosihteeri valtiovarainministerissä Suomessa ja hän on myös johtanut EFCn alikomiteaa, joka käsittelee tilastoja. Hän on siis todella asiantuntija tällä alalla ja kuten Kuten tiedetään, asetuksen 235-2008 jälkeen neuvoston parlamentin hyväksynnän jälkeen hyväksyttävä SGAPin puheenjohtaja neuvosto ilmoitti meille omasta valinnastaan. Eli valinta olisi siis Martti Hetemäki ja nyt meillä on tämä julkinen kuuleminen. Annan puheenvuoron välittömästi herra Hetemäelle. Hän voi 10 minuutin alustuksen pitää tässä ja sen jälkeen meillä on nämä normaalit kysymys-vastaussessiot. Tervetuloa vielä kerran tähän Ekon valiokuntaan, herra Hetemäki. Puheenvuoron teidän. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle, että sain kutsun tulla tänne kuultavaksi. Lyhyissä alustuksessani haluaisin puhua siitä, miten uskon, että Eskabin roolin tulisi kehittyä. Ensin haluaisin muistuttaa syistä, jotka johtivat Eskapin luomiseen. Marraskuussa 2005 ECAFin neuvostossa päätettiin, että uusi korkean tason neuvoantava taho lisäisi riippumattomuutta ja avoimuutta Euroopan tilastojärjestelmässä. Sillä hetkellä olin talous- ja rahoituskomitean jäsen, sen tilasto komitean puheenjohtaja. Siinä tehtävässä tein työtä Eskapin luomiseksi. Syynä oli se, että Kreikka oli raportoinut väärin budjettiin liittyviä tietoja, mutta minä esitin yleisempiä argumentteja. Kolme yleistä syytä johti siihen, että tarvittiin yhteiset käytännössäännöt kansallisille tilastotahoille, jotka voisivat raportoida myös tämän koodin käytöstä. Ja nämä kolme syytä ovat varmasti paikallaan pätevät vielä tänä päivänä. Tärkeää on nähdä, että EU on aivan uniikki siinä, miten pitkälti toiminta perustuu tilastotietojen käyttöön. Esimerkiksi tilastojen pohjalta, kansallisten tilastojen kautta katsotaan tuloja EUn budjettiin ja menojen osalta katsotaan myös niitä tilastoja, joita kansalliset viranomaiset esittävät. Myös politiikan sääntöjä valvotaan ja pannaan tilastotietojen pohjalta. En ole tietoinen mistään yksittäisestä maasta, jossa tilastotiedolla olisi näin keskeinen rooli poliittisessa päätöksenteossa. Jos ajatellaan, miten tärkeitä tilastotiedot EU:ssa ovat, niin selkeästi oli huolehdittava siitä, että tämä tieto on korkealaatuista ja huolehtia siitä, että tilastolaitokset kaikissa jäsenvaltioissa noudattavat hyvää toimintatapaa. Tärkeää on myöskin se, että kansalaiset laajasti voivat luottaa tilastotietoihin. Virallisiin tilastotietoihin ei luoteta EUn jäsenvaltioissa julkisesti niin paljon kuin tulisi. Viime vuonna yhden suuren EU-maan parlamentti raportoi luottamuksesta virallisiin tilastotietoihin. Tilastoviranomaiset kyseisessä maassa ovat hyvin tunnettuja korkealaatuisesta työstä, mutta kuitenkin parlamentin kertomus viittasi kyselytutkimuksiin, joiden mukaan luottamus tilastotietoihin on hyvin alhaisella tasolla, kun ihmisiltä kysyttiin, uskoivatko he, että viranomaisten tilastotiedot syntyvät ilman poliittista vaikutusta. 50 9 prosenttia vastaajista oli eri mieltä, eli enemmistö ei uskonut, että viralliset tilastotiedot syntyvät ilman poliittista välintuloa. Vaikka tämä tulos liittää ainoastaan yhteen jäsenvaltioon, haluaisin painottaa sitä, että se, että ei luoteta tilastotietoihin, on laajempikin ongelma. Tämä ongelma on erityisen vakava Euroopan unionissa siksi, että tilastoilla on niin keskeinen rooli EUn päätöksenteossa. Emme voi olettaa, että kansalaiset luottavat ja tuntevat omakseen EUn politiikan, jos kansalaiset eivät luota siihen tilastotietoon, jonka pohjalta poliittisia päätöksiä tehdään. Kolmas syy käytännössäännöille ja eskapille on se, että puutteet tilastojen osalta eivät koske ainoastaan muutamia maita, vaan itse asiassa kaikissa EUn jäsenvaltioissa olisi kotitehtäviä – tehtävänä ajatellen tämän käytännössäännön noudattamista. Useimmiten ei tarvita ylimääräisiä resursseja tai suuria hallinnollisia ponnisteluita, vaan paljon edistystä on itse asiassa saatu aikaiseksikin, mutta työtä pitää tehdä edelleen. Kun käytännössääntöjä valmisteltiin, keskusteltiin siitä, pitäisikö niiden olla oikeudellisesti sitovia. Kuitenkin johtopäätös oli se, että ei kannattaisi säädellä kansallisten tilastoviranomaisten toimintaa. Tällainen soft law-lähestymistapa, joka hyväksyttiin, painottaa sitä, miten tärkeää on vertaisarviointi ja Tämä myöskin vahvistaa Eskapin roolia, painottaa sitä. Eskapilla on tärkeä rooli raportoidessaan mahdollisista ongelmista Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Minulla oli mahdollista seurata Eskabin toiminnan alkua kuusi vuotta sitten. Ensimmäinen tiimi oli luomassa Eskabia ja sen ensimmäinen kertomus vuonna 2009 identifioi useita heikkouksia tilastotietojen hallinnassa. esimerkiksi kiinnitettiin huomiota siihen, miten nimetään tai irtisanotaan kansallisten tilastoviranomaisten johtajia pidettiin kiinni siitä, että nämä eivät saa olla poliittisia mandaatteja. Nykytiimi on kehitellyt Eskapin työtä edelleen. Vähän aikaa sitten Eskap on myöskin vertaillut Eurostattia. Tästä raportoi nykypuheenjohtaja teille muutama viikko sitten. Minä puollan läheistä yhteistyötä Eskapin ja Eurostatin välillä. Yhteistyö helpottaa kovasti Eskabin työtä. Samalla se ei haittaa Eskabin riippumattomuutta. Olen samaa mieltä Eskabin suosituksista, jotka liittyvät Eurostattiin. Nykypuheenjohtaja nämä teille siis esitteli. Erityisesti Eskab on suositellut, että järjestelyt, joilla nimetään Eurostatin pääjohtaja, pitäisi saada lainsäädäntöön sidottu muuttua ja oltava avoimen valinnan kohteena. En ollut valintaprosessissa, mutta tämä valintaprosessi, jolla nykyjohtaja valittiin, oli hyvin avoin ja siinä otettiin huomioon kandidaattien ammattiosaaminen. Luotan siihen, että samantyyppistä prosessia noudatetaan myös tulevaisuudessa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olisi sopivaa osa ottaa mukaan nimitys prosessin periaatteet asetukseen relevanttiin EUn lainsäädäntöön. Lopuksi pari sanaa viitaten tähän valiokuntaan. Olen nykypuheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että Ekon valiokunta on Eskapin vankka liittolainen. Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esiin yhden ajatuksen tämän valiokunnan pohdittavaksi. Ajatus liittyy siihen, että käytännössäännöt ovat tällaisen, tällainen soft law-väline, joka liittyy paljon avoimuuteen, vertaisarviointiin ja niin edelleen. Eli Eskapin kommentitilasto ongelmaan jäsenvaltiossa ei välttämättä johda oikaiseviin toimiin, mutta jos tämä valiokunta kutsuisi julkisesti kuultavaksi kyseisen jäsenvaltion ministerin, joka olisi vastuussa tästä, niin silloin julkisuusarvo olisi paljon suurempi, joka tällaisen ekan valiokunnan kuulemisen mahdollisuus voisi olla esteenä sille, että lähdetään huonoon tilastotieteelliseen hallintoon. Yleensäkin voidaan ennaltaehkäistä tilastoalalla ongelmia juuri tavallaan uhkaamalla sitä, että tämä valiokunta ottaa kysymyksen esiin. Toivon, että meillä on aikaa myös keskustella, joten päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos. Uh, Kiitoksia herra Hetemäki tästä alustuksesta. Kiitoksia myös tästä ehdotuksesta, että voisimme saada aikaan tällaisia muodollisia sitoumuksia niin, että tämä valiokunta käyttäisi oikeuksiaan talouden hallinnan puitteistoissa ja näin voimme myös linkittyä näihin software law-menettelyihin. Nämä ovat ajatuksia, joita varmasti tulemme tarkkaan pohtimaan. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Nyt annan puheenvuoron poliittisten ryhmien edustajille ensimmäisenä. Burkhard Baltz, EPP. Thank you, Chair. Mr. Hetemäki, good to have you here. I... Kiitoksia. Hienoa, että olette täällä, herra Hetemäki. Minulla on kaksi kysymystä. Tämän parlamentin viime kaudella näimme, miten tärkeitä on, että tilastot ovat mahdollisimman täsmällisiä, mahdollisimman ajoissa ja erityisesti mahdollisimman vertailtavia. Voisitteko puhua enemmän Euroopan tilastojärjestelmän eheydestä, johdonmukaisuudesta? Ja kuka on vertailtavan tilastotoimen vaatimuksista erityisesti vastuussa? On myös merkkejä siitä, että itsenäisten laadukkaiden instituutioiden vaatimusta ei ole täysin Euroopan tilastojärjestelmään ja sen poliittiseen maisemaan istutettu. Näettekö kehityskulkuja sen suhteen, että tilastotoimia ei ole riittävän itsenäistä? Thank you. Kiitos. Kiitos, herra Jos vastaisin ensiksi jälkimmäiseen kysymykseen liittyen pelkoihinne, ei ole mitään kovaa näyttöä nähdäkseni poliittisesta tilastoihin vaikuttamisesta. Mutta usein tapahtuu tällaista samanaikaisuutta. Esimerkiksi hallituksen päämies vaihtuu ja tilastotoimen johtaja vaihtuu. Ja tämä voi herättää epäilyksiä, että tässä on joku yhteys poliittiseen asioihin puuttumiseen. Joku koplaus politiikkaan ja tilastojen laatimiseen. Ja tässä palaan ehdotukseeni. julkinen kuuleminen tai julkisen kuulemisen pelko voisi, sillä voisi olla hyvä torjuntavaikutus tilastoihin puuttumisen suhteen. Yhdessä maassa meillä on käsillä oleva, käynnissä oleva juttu, joka koskee tilastoa viraston johtajan toimintaa, joka on piakkoon joutumassa syytteeseen – mutta tässä on oikeudellinen menettely, johon on vaikea vaikuttaa ulkopuolelta. Ja viitään Kreikan tilasto virasta Nelstatin johtajan. Ja mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, tilastojen koherenssi. Pohjoittaa toteutta teillä on aikaa. Olennaista on tilastojen vertailu, vertailtavuus kautta EUn. Paljon parannuksia on tapahtunut, mutta on vielä aukkoja, jotka täytyy täyttää. Esimerkiksi talous- ja rahoitusalan tilastoissa talous- ja rahoituskomitea laati joka vuosi tilannekuvauksen yksittäisten maiden ja yksittäisten tilastojen tilanteesta. short question because the slot is three minutes. Kiitoksia. Pyydän lyhyitä kysymyksiä. Kolme minuuttia korkeintaan muuten meillä. Aika loppuu kesken. Seuraava puhuja. SND. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Hetemäki siitä, että olette täällä keskuudessamme tänään ja onnea luultavalle uudelle tehtävällenne. Ensimmäinen asia, jonka sanoit, että Ekon valiokunta olisi kumppani, niin myös neuvosto on Ekonin kumppani, näin uskon, että tulevalta puheenjohtajalta haluaisin tietää, mitkä ovat neuvoston heikkoudet ja vahvuudet, minkälaisen jäljen haluatte siihen jättää, miten haluatte tuota neuvostoa hallinnoida. Toinen kysymys Kollega tässä puhuikin jo tilastojen laadusta. Tehän tiedät, että parlamentti työstää juuri tätä asetusta 223. Tähän liittyy eri tilastolaitosten johtajien poliittiset valinnat ja Eurostat. Miten voidaan taata, että Eurostat on avoin ja riippumaton suhteessa neuvostoon ja komissioon? Haluaisin kuulla tästä Oletteko sitä mieltä, että Eurostatin riippumattomuus on riittävällä tavalla taattu ja pätääkö tämä myös johtajiin, siis, jotka ovat samalla Eurostatin johtajia, että myös tilastopääosaston johtajiaankin tämä koskee, hän ovat suoraan komission alla. Sitten käytännössäännöistä on erittäin hyvä, että näitä levitetään ja järjestetään kuulemisia. Kuullaan myös, että jotkut jäsenvaltiot haluavat, että haluaisi, haluttaisiin enemmän toimintaa parlamenttiin ja Eurostatin kanssa. Tehän tiedätte, kuinka vaikea on päästä sopimukseen tilastosäännöistä ja niiden täytäntöönpanoista. Jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että Eurostatilla ei ole aina lopullista totuutta, eikä heitä aina kuulla kunnolla. Kuinka aiotte toimia ikään kuin toisinpäin ajattelen näitä kansallisten laitosten kuulemisia ja sitä, että Eurostat voisi olla kumppani, joka vastaa näille eri laitoksille ja parlamentille. Kiitoksia. Thank you for those questions, Mr. Boyer. Kiitos näistä kysymyksistä. Ensin kysyitte mahdollisista heikkouksista ja haasteista Eskapin osalta, näin ymmärsin. Minusta tuntuu, että Eskapin työ vaikuttaa ainoastaan, jos se pystyy vaikuttamaan niihin ihmisiin, jotka vastaavat tilastotietojen hallinnoinnista sekä komissiossa että jäsenvaltioissa. Ja hyvinkin saattaa olla niin, että kannat ja raportit, joita ESCAP esittää, eivät valtavasti vaikuta, jos niihin ei kiinnitetä huomiota neuvostossa ja täällä Euroopan parlamentissa. Joten erittäin paljon riippuu siitä, kuullaanko Eskapin viesti. Varmasti voimme tuottaa sellaisia raportteja ja lausuntoja, joiden sisältö on hyvää mutta sitten niiden vaikutus nähdään siinä, vaikuttaako se todella siihen, miten viranomaiset suhtautuvat ja se taas on riippuvasta siitä, miten nämä vastaanotetaan poliittisessa toiminnassa neuvostossa ja parlamentissa. Eurostatista vielä. Eurostatin riippumattomuudesta. Tämä liittyy asetukseen Minusta tuntuu, että keskeinen seikka tässä, ja tähän käytänne säännöissäkin kiinnitetään paljon huomiota, on Eurostatin johtajan nimitys- ja irtisanomismenettelyt. Kuten aikaisemmin sanoin, tässä on sanottava, että tämä nimitysjärjestelmän on oltava avointa ja seuraattavaa ja todella perustuttava ammattipätevyyksiin. Minä luotan kyllä siihen, että komissio noudattelee tällaista valintakriteeristöä tulevaisuudessa, niin todella kehottaisin huolehtimaan siitä, että nämä perusperiaatteet pitäisi saada lainsäädäntöön, eli asetukseen mukaan, jotta olisi oikeudellisesti sitovaa noudatella sopivia menettelytapoja. Ja viimeiseen kysymykseen ihan lyhyesti. jäsenvaltioiden välinen suhde. Nyt meillä on mielestäni vakiintunutta yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Eurostatin välillä. Kun vertaisia arvioidaan, niin silloin nähdään, miten Eurostat voi suhtautua yksittäisten jäsenvaltioiden toimintaan tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitoksia. Pyydän todella kollegoilta korkeintaan minuutin pituisia kysymyksiä, koska jos teillä on kahden minuutin kysymys, niin, niin sitten puhuja, ähm, puhuja tarvitsee enemmän aikaa vastauksiin, eikä meillä ole aikaa ECR. Sanislav Otsok seuraavana. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie panowie. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensiksi onnittelen teitä erittäin lyhyestä, mutta suoran asian mennestä puheenvuorosta, joka antaa erittäin kiinnostavia tietoja teemasta, joka meitä kiinnostaa. Minulla on kaksi kysymystä. Tämä käytännön säännöstö, johon viittasitte, mikä on tämän Koodista mukaan suurin ongelma hermatilastojärjestelmässä. Mitä asioita pitäisi analysoida syvemmin, jos Euroopan tilastojärjestelmä toimii suuremmita vaikeuksista tällä hetkellä? Niin mitkä käytänteet auttaisivat lisäämään datan luotettavuutta vielä enemmän, mikä lisäisi transparenssia vielä enemmän, mikä pitäisi olla siitä, että tilastot ovat mahdollisimman ajanmukaisia. Ja sitten toinen kysymys. Mikä sai teidät hakeutumaan tähän tehtävään? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Roger. Pitäisikö tätä säännöstä parantaa? Ongelma ei mielestäni ole säännöstössä, vaan siinä, miten sitä noudatetaan – Tämä liittyy toiseen kysymykseenne. Miten parantaa tilastojen laatua? Kuten sanoin, kaikilla jäsenvaltioilla, kaikilla on vielä läksyjä tekemättä säännösten noudattamisen suhteen. Ne voivat olla yksinkertaisia asioita, kuten tilasto, laitosten johtajien nimittämisen ja eri, erottamiseen liittyvät säännöt. Se on ammatillisesta integriteetistä ja ammattitaidosta. Niitä parantamalla parannamme tilastojen laatua. Ja sitten tuo viimeinen kysymys. Miksi hän tähän tehtävään? Kuten sanoin, ja toistaisin vain lyhyesti – he on ainutlaatuinen siinä, miten poliittiset päätökset pohjautuvat tilastoihin. Onpa kysymys EUn budjetista tai tupakista, sixpackista tai muusta, muusta talouspolitiikasta. Siinä on ensimmäinen syy. Toinen syy on tilastot ja suuren yleisen luottamustilastot tilastoihin on alhainen, liian alhainen Euroopassa. Ja tämä pätee EU-maihin kautta rintaman. Ja kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, tämä politiikan teon kannalta tilastojen tärkeys ja sitten niiden alhainen luottamus suurenlaisen silmissä, niin ei ole mikään ihme, että luottamus e politiikan laatimiseen ei ole kovin suurta EU:ssa. Tämä on vain yksi näkökohta tilastoihin liittyen, mutta tilasto pitää nähdä isommassa kuviossa, ja sitä haluan parantaa. Thank you. Next speaker for the ALDE. Kiitoksia seuraava puhuja ALDEsta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Onpa mukava, että olette täällä, herra Hetemäki. Me suomalaiset eh, olemme tunnettuja siitä, että uh, that sometimes makes... olemme vähän tällaisia nörttejä ja tarkkoja sääntöjen kanssa. Ja, ja se on hyvä. Nämä ovat hyviä omia naisuuksia mm, komitean johtajaksi. Mitä te vastaatte siihen, että olet liian tiukka, liian suomalainen, liian, liian tällainen jämäkkä, liian kovan linjan kannattaja? Tämä kymmenestä turvallisuus. Äh... Um... herra turvallisuus. No se, mitä täällä olen sanonut, koskee sitä, että meidän on parannettava näitä asioita, on, on, on voitava lisätä luottamusta tilastotietoihin. Ei tämä ole ollut mitään tiuk, tiukka pipoisuutta, vaan, vaan tämä on asia, jota kansalaiset pyytävät meiltä. Kaikki pyytävät tätä, jotta saadaan laadukasta päätöksentekoa. Tavallaan tämä on vähimmäisvaatimus. Kyllä ne tiedot, joiden perusteella te teette päätökset, että kyllä niiden on oltava laadukkaita. En minä usko, että tämä on liian suuri vaatimus. Thank you. Now for the GUE, Marisa Matias. Yksi sitten GUEsta Marisa Matias. Obrigada. Obrigada, senhora Temaki. Bem, eh, nós temos estado a... Kiitos oikein paljon. Herra Etiamaki. olemme puhuneet enemmän tässä nyt abstraktisti tilastoista ja pidän teidän kanssanne hyvin tärkeinä tilastotietoja, koska monet päätökset, jotka vaikuttavat kansalaisten elämään eniten, perustuvat tilastotietoihin. Ja se, miten Euroopan tilastoja kerätään, on tärkeää. Te puhutte siitä, miten tarvitaan paljon luottamusta tilastotietoihin. No se on tarpeen, mutta se ei ole tässä ainoa kysymys. Lisäksi on huolehdittava siitä, että tilastotiedot ovat keskenään vertailtavia. Yksi tällainen tilasto niihin perustuva indikaattori on aiheuttanut paljon kiistaa. Ja se liittyy rakenteellisen terveyteen. Monia eri tapoja on kerätä tällaisia tilastotietoja. Säännöt ovat tässä hyvin tiukkoja ja sääntöjen mukaan mainitaan jo se, että ei ole ainoastaan yhtä tapaa katsoa, miten rakenteellista velkaa esimerkiksi lasketaan. Eli työttömyys. Erot 15-30 prosenttiin. Esimerkiksi työttömyyden osalta siis voi olla suuria eroja. Onko teidän mielestänne korrektimpaa tapaa itse asiassa saada tilastotietoa rakenteellisista kysymyksistä enemmän tasapainossa. Toinen kysymys, joka vaikuttaa kansalaisiin myös, on se, miten Eurostat laskee, käyttääkö se eri menetelmiä. Minusta tuntuu, että tämä on ratkaisevan tärkeää kansalaisten kannalta. Thank you very much, Mrs. Kiitos oikein paljon, edustaja Tämä on kysymys, joka ei ole oikein Eskapin mandaatissa, mutta koska henkilökohtaisesti minäkin olen kovin kiinnostunut tästä kysymyksestä ja sanoin ennen kokousta juuri puheenjohtajalle, niin että olen tutkinut tätä asiaa ja siitä kirjoittanut, niin tämä on hyvin tärkeää, joten kommentoin ihan muutamalla sanalla. Näitä eri lähestymistapoja rakenteellisen tasapainon osalta. Eli tässä on eri tapoja ja yksinkertaisesti tässä on selkeästi vaarana, että prosykliset toimet – otetaan tässä käyttöön. No, ehkä mä teräsin vain nyt, että tämä on hyvin tärkeä kysymys, mutta koska meillä ei ole aikaa, niin en lähde syventymään tähän, mutta todella tämä on asia, jota suosittelisin tarkemman tutkimuksen kohteeksi teille. Anteeksi, mutta onko teillä joku menetelmä, joka on erityisen teidän mieleenne? Kyllä, tämä on henkilökohtainen kantani ja tämä ei Eskapin liity. Minä pidän Yhdysvaltain mallia hyvänä, jossa on tällainen rakenteellinen malli, jos katsotaan sitä, miten finanssipoliittisia kysymyksiä mitataan ilman, että se katsoo suhdanteita. Se on paljon vakaampi järjestelmä. Ja tilastopoliittisessa menetelmässä vaarana on se, että arvioidaan ja tehdään poliittisia päätöksiä hyvin prosyklisesti. Mutta tämä on siis aihe, joka vaatisi pidempää keskustelua. Pahoittelen. Kiitoksia. Olen varma, että esittelijämme tästä asiasta varmasti on kiinnostunut teidän työhönne tällä alalla. Tämä on meille todella merkittävä asia. Kiitoksia. Sitten äh, Van Giegold vihreistä. Sven Giegold vihreistä. Welcome. Uh... Tervetuloa meidänkin puolestamme. Niin, olen samaa mieltä. En pidä ainoastaan suomalaisesta tiukkuudesta, vaan myös suomalaisesta huumorista. Ja, joskin, onko niin, että kansakunnat, joita pidetään tiukkin, ovatko ne lukujen suhteen myös tiukkimpia, jos tarkastellaan tämmöisen Bellin lentokentän suhteen tai, tai teidän ydinvoimalaiden rakennussuunnitelmia, näette heti, että näin ei ole. Me olemme käyttäneet rahaa paljon enemmän kuin on ollut tarkoitus. Enpä tiedä, onko tämä erityisen suomalaista, mutta tämä vain sivuhuomautuksena. Olen kiinnostunut sen ryhmän työstä, joka puheenjohtajaksi tätä on ehdotettu liittyen tähän tiukkuuteen, vajeiden laskeminen ja vajeita koskevat tilastot, niiden välitön vaikutus, että jäsenvaltiot keksivät uusia keinoja, paljon uusia keinoja piilotellakseen velkaa. Junckerillakin on uusi versio, ja hänen investointirahastoon sijoittaa näitä varoja eikä tota, velaksi, eikä siis, eivätkä ne siis näitä vajetta. se ottaa siis äh, riskiposition tällä varjotilinpidon puolella, niin sitä ei lasketa. Olen kiinnostunut tietämään, minkälaisen panoksen teidän komitea ne voisi tehdä, jotta tällaisen velkojen ja vajeiden siirtäminen varjotilan tilastointiin tulisi näkyvämmäksi? Ja no, miten te voisi tehdä aivan näkyviksi nämä kontingentit lopputuleman tila, tilanteen mukaan toteutuvat vastuut? vastattavat. Voisitteko kertoa hieman tilastollisia näkemyksiä tämän suhteen? Kiitos, herra Giegel. Tämä on erittäin relevantti kysymys. Sen jossakin määrin Esgabin toiminnan alan ulkopuolella, vaikka Esgabin pitää raportoida käytäntö sääntöjen noudattamisesta liittyen tilastojen tuotantoon, niin vastauksena se, mitä te sanotte, on erittäin tärkeää. Ja säännöstämme luonnollisesti vaikuttaa siihen, mitä hallitukset tekevät. Se on selvää. Sitä saa mitä mittaa tavallaan. olemme nähneet, kuten viittasit näihin implisiittisiin äh, saataviin takuisiin, joita ei mitata myöskään vajeissa. Nämä ovat lisääntyneet, mutta täytyy ottaa myös huomioon julkisen sektorin varat. Ja näiden erotuksena syntyy sitten nettovelka. Ja tässä on sitten kaksi puolta, jotta saadaan realistinen kuva julkisen sektorin taseesta. Olen varma, että Eurostat kykenee tuottamaan tämä teille. Itse asiassa Eurostat on aivan äskettäin julkaissut paperin nettovelasta, missä on otettu huomioon sekä julkisen sektorin varat, että vasta velat. Tämä on rela- erittäin relevantti kysymys, mutta vähän meidän toiminnan alamme ulkopuolelle. Eagers, if I'm correct. Kiitoksia. En näe täällä ketään puhujaa EFDDstä. Sellaista ei taida olla. Sitten Barbara Keppel, sitoutumattomat. Kata. Kiitos puheenjohtaja herra Hetemäki. Mitä tulee hallintoon, niin suosittelette sitä, että yksittäisten jäsenvaltioiden tilastolaitosten tulisi toimia riippumattomasti. Kysyisin, mitä tulevana puheenjohtajana tekisitte, jotta käytännössään nöissä esitetyt parametrit, jotka liittyvät riippumattomuuteen ja avoimuuteen kansallisella tasolla, siis kansallisten tilastolaitosten osalta, toteutuisi paremmin. Ja yleisesti ottaen, mitä ESKA voi tehdä, miten se voi kehottaa kansallisia tilastolaitoksia välttämään päällekkäisyyttä ja redundansseja ja modernisoimaan tilastojärjestelmää, joka on tällä hetkellä käytössä ja tässä yhteydessä vielä valvonnasta – tilastotietojen valvonnasta ja laadunhallintaan liittyy se, että tutkitaan, ovatko päätösten pohjalla olevat tiedot luotettavia. Eurostatilla ei ole tällaista mandaattia toimivaltaa tällä hetkellä. Antaako käytännössäännöt mahdollisuuden tutkia myös näiden tietojen todenperäisyyttä ja käyttäisittekö pistokokeidenomaisesti tällaista mahdollisuutta hyväksenne? Thank you, Mrs. Kappel. Kiitos, Mr. Kappel. Ase, jos näin voisin sanoa, joka Eskapilla on, on se, että voidaan tuoda mahdolliset ongelmat esiin julkisiksi, raportoida niistä teille, teidän valiokuntaanne ja Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. mahdollisuudet tutkia tilastolaitosten ongelmia eivät ole ESCAPin kapasiteettiin kuuluvia, vaan meidän on luotettava teihin tässä. Se, mitä me voimme tehdä, on me voimme raportoida teille ja neuvostolle siitä, mitä Eurostat on löytänyt, mitä vertaisarvioinnissa löytyy käytännössääntöjen noudattamisesta. Tämä on se työ, jota me voimme tehdä. Kuten aikaisemmin sanoin, tämä softloan työtä. Meillä ei ole oikeudellisesti sitovia käytännössääntöjä ja siksi on vieläkin tärkeämpää se, että käytetään juuri julkisuutta. Julkisten lausuntojen ja raporttien kautta voidaan pyrkiä – vaikuttamaan siihen, että poliitikot saadaan vastuuseen hyvästä tilastotietojen hallinnasta. Eskab ei toimi poliisina. Eskabilla ei ole tällaista toimivaltaa eikä tällaisia mahdollisuuksia. Eskä voi ainoastaan kertoa ongelmista, raportoida niistä teille ja neuvostolle. Thank you to Kiitoksia herra Hetemäki, kiitoksia kollegoille näistä kysymyksistä. Nyt me pidämme lyhyen keskustelun suljetuin ovin. Koskien myös huomista kuulemista. Kiitämme herra Hetemäkiä läsnäolosta täällä tänään ja vastauksista kysymyksiimme. I have to invite all, uh, not, not uh, only the... On pyydettävä, että ainoastaan valiokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset avustajat sekä Ekonin sihteeristö jäisi paikalle. Muiden henkilöiden pitäisi poistua. Can we start? Niin, voimme aloittaa. Okay, we can start. I propose to have... No niin, nyt voimme aloittaa. Ehdotan, että käymme hyvin, hyvin lyhyen keskustelun. Anna puheenvuoron koordinaattorille tai poliittisten ryhmien edustajille. Voitte sitten kommentoida